kohtaan esityslistassa. Kyse on ihmiskaupan torjunnasta EUn ulkosuhteessa. Lohbilder saa puheenvuoron. Hyvä puhemies, hyvä komissaari Malmström, hyvät naiset ja herrat. Mietintö, joka koskee eurooppalaista ihmiskaupan torjuntaa ulkosuhteissa on ensimmäinen kertokunta käsitään täällä on omaloitteinen mietintö ja olemme saaneet tähän paljon panostusta eri valiokunnilta, ympäristö- ja työllisyysvaliokunnalta, kuten myös muiltakin. Tämä on erittäin kattava mietintö ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana työstämässä sitä. Haluaisin myös kiittää eli valiokuntien sihteeristä ja avusta. Kyseessä on rikos, jota usein nimitetään nykyaikaiseksi orjuudeksi. On kuvia muun muassa ihmisistä, jotka muistuttavat orjuudesta ja miehistä, jotka ilman palkkaa joutuvat vuosien ajan tekemään, tekemään kovaa työtä ja on myös tyttöjä, jotka pakotetaan prostituutioon ja he saattavat kuollakin tähän, mutta siltikään kukaan ei huomaa edes heidän kurjuuttaan. Mietinnössämme kuitenkin käsitellään myös vähemmän näkyviä muotoja, muun muassa lapsisotilaat, pakkotyövoima, kotitalouksissa elinkauppa ja pakokerjääminen. Kaikki nämä olosuhteet, niillä on yhteistä se, että uhrit ovat joutuneet pakkotilanteeseen, eivätkä he pääse helposti siitä pois. Ihmiskauppa on aina henkilön maksimaalista hyödyntämistä. Mietinnössä ehdotamme, että EU ja jäsenvaltiot eri politiikan aloilla intensiivisemmin puuttuvat äh, ihmiskauppaan. Uhrit pitää asettaa kaikkien ponnistelujen keskiöön haluaisimme, että tämän kaksuttavan kaupan takamiehet, taustamiehet joutuvat vastuuseen. Tarvitaan myös todistajan suoja uhreille. He tarvitsevat apua, terapiaa ja oikeudellista käsittelyä. Tarvitsevat hyvitystä ja korvauksia. Ihmiskauppa on hyvin tuottoisa kauppaa, jota käydään ihmisissä tuotteella. Se tuo järjestäytyneelle rikollisuudelle valtavia voittoja ILOn mukaan pakkotyö luo yksityistalouteen vuosittain 150 miljardia US-dollaria laittomia voittoja suunnilleen EU pitää tämän takia kolmansien maidenkin kanssa tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Pitää keskittyä enemmän rahan pesuun, jota tehdään EUn sisällä. EU-yritykset ulkomailla, niiden täytyy olla vastuuvelvollisia – jossa niiden yrityksissään käytetään pakkotyötä ja myös toimitusketjuissa ja EUn kauppapolitiikassa pitää tehdä kaikki, jotta ihmisiä suojellaan. Kun hyvä esimerkki tässä ovat keskustelut, joita käytiin EU-Taimaa kalastussopimuksesta ja orjuutta muistuttavat työolosuhteet siellä. Europol ja jäsenvaltiot, niiden pitää torjua paremmin järjestäytynyttä rikollisuutta, tarvitaan parempaa yhteistyötä Ne eivät saa pakoilla vastuuta. Kaikki, jotka ovat tekemisissä ihmiskaupan kanssa, rajavartijat ja poliisit, ne, ne pitäisi saada koulutusta, jotta he onnistuvat tunnistamaan ihmiskaupan uhrit paremmin. Mietinnössämme luetellaan useita toimenpiteitä, joita EU voi parantaa. Haluamme äh, saada mietinnön huomenna päätökseen ja se on nyt oikea aika, jotta voimme vaikuttaa tänä vuonna järjestettävään EU-politiikkaan, joka käsittelee ihmiskaupan torjuntaa. Lopuksi haluaisin vielä kiittää sydämellisesti EUn ihmiskaupan vastaista koordinaattoria Rova Vasiliadoa hänen loistavasta työstään. Kiitos. Monsumim, monsumim. No niin, kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt Aloitamme käsitiaimenettelyn. Yksi teistä on käyttänyt puheenvuoron. Ja yksi on jo äh, aikeissa käyttää yhden minuutin puheenvuoron, joten annan puheenvuoron yhdelle henkilölle per ryhmä. Nikola on ensimmäinen. Vážená pani komisárka, vážená... Hyvä komissaari, hyvä esittelijä, Ihmiskauppaan liittyvät kysymykset ja asiaan haluan keskittyä koskee elinkauppaa. Erityisesti rikollisella tavalla haltuun otettujen elinten kauppaan. Ihmiset on houkuteltu vierailulle vieraaseen maahan. Usein ovat joutuneet orjan kaltaiseen tilanteeseen. Ja uhrit usein menettävät henkensä, kun näitä elimiä poistetaan. Tämä tietenkään ei sovi yhteen Euroopan unionin lähestymistavan kanssa kansainvälisessä politiikassa. Ja kysymys on myöskin ihmisoikeuksien täytäntöönpanosta. Interpol ja Europol eivät ole toimineet tehokkaasti ja tilannetta tulisi parantaa. Kiitos puhemies. Tämä mietintö korostaa kansainvälisiä aspekteja sekä EUn sisäisiä aspekteja usein. Nämä lainrikkojat ovat EU-kansalaisia uhrit ovat useimmiten naisia ja lapsia. Tämä tarkoittaa sitä, että minun pitää kiinnittää huomiomme uhreihin, naisiin, lapsiin ja vanhuksiin. Heitä pitää suojella ja tekijät, äh, heitä pitää rangaista. Olen sitä mieltä, että tämä pitää muotoilla tavoitteeksi. Kiitos. Minut. panie przewodniczący! przemyt ludzi e, handel. ihmiskauppa ihmisten salakuljetus ovat konkreettisia ongelmia ja meidän täytyy puuttua niihin. Ja haluaisin tietää, tietääkö komissaari, mitä niille tuhansille lapsille on tapahtunut, jotka ovat lähteneet jotka ovat kadonneet sen jälkeen, kun lähtevät pakolaisiksi Eurooppaan. Parlamentaarisessa valiokunnassa olemme pohtineet sitä, onko näistä lapsista tullut ihmiskaupan uhreja ja onko heitä käytetty muidenkin ihmisten salakuljetustarkoituksessa vai onko heille tapahtunut jotain vielä kauheampaakin. Me emme edelleenkään tiedä, mitä näillä lapsilla on tapahtunut. Joten jos me haluamme suhtautua vakavasti tämänkaltaisiin ongelmiin, niin meidän täytyy vaatia vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin. Ja selvää on se, että me emme saa lisätä sosiaalista kaaosta. Tässä parlamentissa maahanmuuttoa on kutsuttu pakolaiskriisiksi, mutta olemme toisaalta kuulleet, että kyse on bisneksestä. Thank you, Mr. President Kiitoksia, hyvä puhemies. Olemme kaikki samaa mieltä siinä, että ihmiskauppa ei pelkästään ole ihmisoikeusten halventamista, mutta se on myöskin nykyaikaista orjuutta. Tässä valossa haluaisin muistuttaa mitä kaikkea siitä, nyt vuonna 2015-2016 muistetaan vuosina, jolloin Euroopan unioni ja Euroopan hallitukset epäonnistuivat vastaamaan pakolaisten ja maahanmuuttajien humanitaarisiin tarpeisiin. Nämä vuodet kuitenkin muistetaan myös vuosina, jolloin eurooppalaiset hyväksyivät sen, että naiset, miehet, tytöt ja pojat olivat kaupankäynnin kohteita. Meidän, hyvät kollegat, täytyy tehdä yhteistyötä. Yhteistyö ja tuomitseminen jäsenvaltioiden välillä on tärkeää, kun torjutaan ihmiskauppaa. Meidän vastauksemme täytyy olla aivan selvä, jotta voidaan pureutua tähän ongelmaan varmistaen se, että uhreja kohdellaan oikeudenomistajina, meidän täytyy myös lopettaa näiden rikollisjoukkojen toiminta oikea-aikaisesti. Kiitos. Doamna komissar, Komissaari. Thank you very much, uh, chair, and thank you. Kiitos puhemies ja kiitos esittelijälle. Tämä on lähellä sydäntäni tämä aihe myös aikaisemman toimintani takia komissio hallinnon kanssa tulee jatkamaan puuttumista ihmiskauppaan ja ul- ulkosuhteissaan. Se varmistavan, että EUn oikeutta ja standardit, jotka liittyvät ihmiskaupan vastaiseen torjuntaan, pannaan täytäntöön EUssa ja globaalisti tulemme torjumaan tai taistelemaan korkeampien normien puolesta kahdenvälisesti ja kansainvälisissä järjestöissä. 27 jäsenvaltiossa 26 on nyt ilmoittanut komissiolle täyden ihmiskaupavastaisen direktiivin transparentin yksi vielä Saksa, ja se on ilmoittanut meille poliittisesta sovusta, johon on päästy ja odotamme tietoa hyvin pian transponoinnista. Ja rikkomusmenettely on vielä avoin. Raportti, joka liittyy noudattamiseen, se tullaan esittelemään komissiossa tämän vuoden lopussa, joten Kehittelemme 2016 jälkeistä politiikkakehystä ja päätöslauselma ja mietintö ovat hyvin ajankohtaisia. Haluaisin myös kertoa teille. Virstanpylvästä komissio on päässyt toukokuun lopulla se on hyväksynyt ensimmäisen raportin, joka arvioi edistystä, jota on tehty ihmiskaupan torjunnassa mietinnössä tarkastellaan edistystä, mutta puhutaan myös kuiluista ja ponnisteluista, joita tarvitaan vieläkin. Joten EU on saavuttanut, mutta paljon vielä riittää saavutettavaa. Emme voi sallia sitä, että ihmisiä käsitellään hyödykkeinä. Meidän pitää tehdä yhteistyötä, että varmistetaan, että ennaltaehkäistä näitä rikoksia, sillä sen jälkeen on liian myöhäistä. Ja meidän pitää puuttua tähän ihmiskauppaan siellä, mistä tapahtuu eniten. Ja meillä kaikilla on osamme tässä mukaan lukien kolmansilla mailla. Ihmiskauppa on Euroopan muuttoliikeagendaa, turvallisuusagendaa ja uutta ihmisoikeus- ja demokratiatoimintasuunnitelmaa sekä myös sukupuolten tasa-arvo, agendaa sekä naisten voiminuttamissa näkökulmia. Valletan huippukokous maahanmuutosta. Siellä EU-jäsenvaltiot sitoutuivat lisäämään ponnistelujaan, jotta ihmiskauppaa voitaisiin torjua ja puuttumaan muun muassa lastenkauppaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Puhuttiin muassa ihmiskaupasta ja salakuljettamista. Yhtenä prioriteeteista ihmiskauppa on systemaattisesti. Siinä on puhuttu myös muiden kuin EU-maiden sopimuksissa alueellisissa vuoropuhelussa ja poliittisissa ja turvallisuusdialogeissa. EU ottaa kysymykset esille ihmisoikeusvuoropuhelussa yli 40 maan kanssa ympäri maailman. Tämä on tärkeä osa ihmisoikeustoimintasuunnitelmaamme. Tuomme myös kansainvälisiä ponnisteluita tällä alalla. Olemme yhteistyössä muassa YK, OECD, Aasian aluefoorumin kanssa ja meidän pitää varmistaa, että me edistää rankaisemattomuutta niille, jotka käyttävät hyväkseen uhreja. Pitää varmistaa, että uhreja ei kohdella rikollisina. Meidän pitää pyytää voimakkaasta poliittista tahtoa kaikissa maissa vasta sitten, EUn ääni tulee kuuluviin. Ja meidän pitää olla tehdä yhteistyötä. Luotan parlamenttiin. Tiedän, että olette sitoutuneet tähän kysymykseen. Tähän suuntaan pitää jatkaa ihmiskaupalla. On lyhyt historia EUn ulkosuhteissa, mutta meidän pitää tehdä lisää ja konsolidoida tuota työtä. Tämä mietintö on tärkeä askel tuohon suuntaan. Kiitos. Mulțumim, doamna comisar. Cu această